hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme esityslistaan. Puheenjohtajan kokous vahvisti esityslistan 21. viidettä artiklan 149 mukaisesti. Esityslista on teille jaettu. En ole saanut mitään muutosehdotuksia esityslista luonnokseen, joten näin ollen esityslista on pysynyt näin muuttumattomana. Esityslistaluonnos on nyt hyväksytty muutaman minuutin päästä. Aloitamme juhlaistunnon. Olkaa hyvä, edustaja. President, colleagues. Puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että kun me nyt puhumme täällä, on tyhjä paikka tuolla minun vasemmalla puolellani. Tuo paikka kuuluu yhdelle ranskalaisen poliittisen puolueen johtajalle, Rova Marine Le Penille. Uskoakseni hän on poissa tästä täysistunnosta ei siksi, että on ongelmia Brysselin lentoasemalla, vaan siksi, että hän on matkalla Moskovassa. Tiedotusvälineiden mukaan hän on Moskovassa saadakseen luottoa Venäjän pankeilta. Ja kysymys ei ole pelkästään rahasta. Hän on myöskin uskoakseni saamassa ohjeita ja olisi tärkeää kuulennosta ohjeista. Minä käännyn raskaviranomaisten puoleen. Heidän tulisi tutkia tällaista kummallista poliittista kampanjointia ja toivon, että parlamentti tukee minun linjaani. Un punto. No tämä ei kyllä minusta tuntunut työjärjestyspuheenvuorolta. Monsieur le Président. Haluaisin kiinnittää kollegani huomioon siihen, että Marine Le Pen on Pariisissa. Jos kollega todella haluaa tietää, millaisia suhteita meillä on Duuman puhemiehen kanssa, ja jos hän haluaa tietää, kuinka vuosittain keskustelemme kollega Nariskinin kanssa, niin, niin tässähän ei ole kysymys mistään rahoituksesta, vaan politiikasta ja suhteista, joita olemme pitäneet yllä säännöllisesti ja henkilökohtaisestikin. Olen jo 20 vuoden ajan ollut suhteessa tuon maan kanssa, joten pyytäisin, että kollega lopettaisi hölynpölyn puhumisen täällä ja pyydän, pyydän että ette hankki tietoja mistään viemäreistä ja pitäisitte kiinni rehellisen jäsenen etikastanne. Hyvät kollegat, tämä asia ei ole esityslistalla. Puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat kollegat, minäkin haluan kysyä puheenjohtajakokoukselta, että se harkitsisi mahdollisuutta selvittää onko tässä eturistiriita eri poliitikkojen ja poliittisten puolueiden osalta tässä parlamentissa silloin, kun he ovat matkoilla. Ja tässä vaan Front Nationalista kysymys, pyytäisinkin puheenjohtajakokousta tutkimaan tätä vakavasti. Kiitos. Onorevole Bostinaro, non è... Edustaja Bostinaro, tämä asia ei ole esityslistalla ryhmänne Puheenjohtaja halutessaan voi tuoda tämän ongelman halutessaan esille seuraavassa puheenjohtajakokouksessa. No, scusate, no, sta per iniziare. Sta... No niin, pahoittelen, mutta Juhla istunto on aivan alkamaisillaan. Tämä aihe ei ole esityslistalle. Yksi parlamentin jäsen otti sen esille, toinen vastasi siihen. Nyt meidän olisi aloitettava juhlaistunto ja kuuntelemme vierastamme herra Ban Ki-moon ja keskeytämme istunnon minuutiksi niin, että herra Ban Ki-moon ja myös Schulz voivat tulla saliin. Istunto on keskeytetty.

Arvoisa YK pääsihteeri, tämä on meille suuri ilo saada teidät tänne Euroopan parlamenttiin uudelleen. Arvoisa Van, myös teille lämpimästi tervetuloa. Olette miehenne mukana täällä. Olemme iloisia nähdessämme myös